ulkoasianvaliokunnan Francis Zamike Time, Rukke Matthews ja Francis Jammet poistuvat 24., 29., 21., 24. heinäkuuta ja ensimmäinen äh, elokuuta, ellei huomioittavaa ole.